on sekalaista näyttöä niiden tehokkuudesta. Haluaisin kiittää edelleen esittelijöitä ja toivon, että näillä mie- mietinnöillä on vaikutusta unionin kauppaneuvotteluihin. Kiitoksia tästä sitten seuraavana eh, vihreiden eh, ryhmäpuheenvuoro kollega Taylor. Kaksi ja puoli minuuttia. Uh, thank you.